Damen und Herren, Kollegen, es ist äh, mir Hyvät kollegat, minulle on suuri kunnia yhdessä Linda McEvanin ja Elena Valencianon kanssa saan johtaa tätä kokousta. Tämä äh, tapaaminen järjestetään vuosittain Saharovin palkinnon saajan kanssa. Olemme iloisia siitä, että tänään Rova Ensa Faidar on täällä luonamme. Hän on Raif Badavin vaimo ja hänen edustajansa. Hän, Raif Badavi on hän saanut vuoden 2015 Saharovin palkinnon. Valitettavasti hän ei tänään voi tulla luoksemme, koska hän on vieläkin vangittuna ja joutuu kärsimään tuomiota, jota me pidämme täysin epäoikeudenmukaisena. Tämä on tuomio, joka rikkoo mielipiteen vapautta ja on täysin ristiriidassa meidän äh, ihmisoikeuskäsityksemme kanssa. Olemme myös iloisia siitä, että Stavros Lambri Niidis, meidän ihmisoikeuksien erikoisedustajamme, on täällä tänään. Äh, hänen kanssaan teemme hyvin läheistä yhteistyötä ja myös EUn ja ulkosuhdehallinnon nimissä hän työskentelee ihmisten puolesta maailmassa. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että Saharovin palkinto on jaettu vuodesta 1988 yksittäisille henkilöille ja järjestöille, jotka toimintansa ajattelunsa kautta – kirjoitustensa kautta muistuttavat meitä siitä, kuinka tärkeää maan demokraattisen kehityksen kannalta on ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittaminen. Vuosien myötä tästä palkinnosta on tullut kollektiivisen puoluerajat ylittävän toiminnan Ähm, kuva, jolla edustetaan ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia. Ja tässä haluamme tukea niitä, jotka äh, taistelevat vapauden ja oikeudenmukaisuuden äh, puolesta joka päivä maailmassa usein olosuhteissa, joita me emme pysty kuvittelemaankaan. Jotkut meistä itse, näin täällä Tuune Kelamin ja muita, ovat itse eläneet aikana, jolloin he eivät ole olleet vapaita. ja tietävät, millaista on elää tällaisessa järjestelmässä. Ja siksi minun on sanottava, koska minä en itse koskaan ole ollut vaarassa joutua mielipiteitteni takia vaikeuksiin, eli nyt ehkä puolueen puheenjohtaja joskus ei pitänyt minusta, mutta se ei ole ongelma. Minä en koskaan ole ollut todellisessa vaikeuksissa mielipiteeni takia. Siksi haluan sanoa, että tämä on eh, uskomatonta, hienoa toimintaa ja haluaisin pyytää, että te kerrotte tämän aviomiehellenne. Eh, maailmassa on paljon paikkoja, joissa päivittäin taistellaan perusoikeuksien puolesta, jossa ihmiset ää, <clears throat> eh, puolustavat e- elämänsä tulevaisuutta ja tulevaisuutta ylipäätään. Tämä jatkuva taistelu maapallolla ei tarkoita mitään muuta kuin, että me olemme osa tällaista e, yhteistä, e, yhteisöä, jonka on ähm, joka ei saa tehdä kompromisseja. Aina politiikassa pohditaan sitä, mitä tehdään mitenkin, mutta emme saa olla hiljaa, kun ihmisoikeuksia rikotaan, tai olla tekemättä mitään, kun ihmisoikeuksia rikotaan. Ban ki sanoi enää, että hän on huolissaan, että valvontaohjelmista on tulossa liian aggressiivisia ja kansallinen turvallisuus ja ähm, rikollinen toiminta voi, eh, sillä voidaan perustella eh, ylimääräiset turvallisuustoimet, mutta tämä on vain yksi syy lisää puolustaa ihmisoikeuksia ja perusvapauksia. Ja juuri tästä takia, eh, kun on kyse Raif Badavista, bloggarista, tämä on tärkeä viesti, että hänen kauttaan me myös kunnioitamme kaikkia niitä, jotka päivittäin ottavat henkilökohtaisen riskin tässä taistelussa ja jotka ovat esimerkkinä taistelussa yleismaailmallisten ihmisoikeuksien puolesta. Ja ennen kuin annan puheenvuoron Elena Valencianolle, haluaisin muistuttaa siitä, että tällä ehdokaslistalla oli kaksi ryhmää eh, henkilöä, jotka meitä pitäisi kunnioittaa ja joita haluamme tukea myös tulevaisuudessa. Venezuelan demokraattinen oppositio Mesa de la Unita Democratica muodossa ja sen poliittiset vangit. Heillä on mahdollisesti parempi tulevaisuus sen jälkeen, kun äänestäjät asettautuivat heidän taakseen. Ja toivottavasti tämä demokraattinen tulos Venezuelassa on sellainen, että myös presidentti ja hänen hallituksensa sen hyväksyvät ja siitä tulee osa Venezuelan poliittista kulttuuria. Ja toivon myös, että Boris Nemtsov ja hänen tyttärensä, joka työskentelee Saksassa, mutta myös hänen puolueensa saavat jatkossakin meidän tukemme ja siksi aion perjantaina äh, Moskovassa tavata äh, herra Kasianovin, joka on hänen seuraajansa puolueen puheenjohtajana ja haluan osoittaa hänelle tukemme. Elenalla on puheenvuoro. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää, hyvää iltaa kaikille. Raif Badavin ainoa rikos oli se, että hän ilmaisi ajatuksensa ainoalla aseellaan, eli sanoilla. Tämä vaikuttaa mahdottomalta. Me, olemme täällä, emme voi uskoa, että tästä voi aiheutua näin kova rangaistus ja näin aggressiivista kohtelua. Tämä vaikuttaa mahdottomalta, että näin kuitenkin on. Hänen sanoihinsa vastattiin raipan iskuilla, vankilalla, väärinkäytöksillä, hänen erottamisella, hänen vaimostaan ja lapsistaan. Hänellä oli yksinkertaisesti blogi, joka oli nimeltään Vapaat liberaalit saudi-arabialaiset. Hän pyrki sen avulla saamaan aikaiseksi vapaata keskustelua tällaisessa maassa, joka tämä on täysin mahdotonta. Raif Badavi syntyi sellaisen maahan, jossa vapaa ajattelua pidetään uskonnosta luopumisena. Hän ei koskaan ollut radikaali eikä väkivaltainen. On mahdollista, että Badavin tyyppiset henkilöt, maltilliset henkilöt, jotka puhuvat rauhallisesti, eivät ole aggressiivisia, ehkä he ovat kaikkein vaarallisimpia totalitaarisille hallinnoille. Näin todennäköisesti on, sillä hän ei sanonut tämän kummempaa. Vastapuolen mielipiteiden kunnioittaminen on rohkeuden osoitus, tai hän sanoi, on annettava, on elettävä, annettava elää, ajattele, mitä haluat ajatella. Hän sanoi myös, että ajattelun ilmaisun vapaus on kaikkien ajattelijoiden oikeus ja ainoastaan tällä tavoin yhteiskunnat ovat ajattelijoiden avulla edistyneet. Näiden sanojen takia Panavion vankilassa hän sanoi olevansa pahla siitä, että vapaa, vapaasti ajattelevat arabit joutuvat lähtemään ulkomaille, ja, koska he pelkäävät näitä miekkoja. Ja tällä hetkellä hänen kohdistuu 1600 raippa-iskun rangaistus ja valtava rahallinen rangaistus. Ehkä häntä on yritetty pakottaa, mutta ei ole kuitenkaan onnistuttu häntä hiljentämään. Tämä ei ole onnistunut ja siksi olemme kaikki täällä paikalla, jotta Raif-Badavia ei saada vaikenemaan. Parlamentti haluaa yhtyä tähän huutoon ja antaa omankin äänensä kuuluville, niin kuin helmikuussa jo sanottiin, ja nyt tämän Saharov-palkinnon avulla tämä tehdään, joka annetaan keskiviikkona. Hän ei ole saanut puolustautua. Nyt on lopetettava epäoikeudenmukainen kohtelu. Välittömästi on vapautettava tämä isä ja mies, jota ei se koskaan pitänyt hänen perheestään erottaa. Viimeiset neljä päivää Raif on ollut syömättä. Hän on hänet on sen takia siirretty eristysvankilaan. Hänen vaimonsa Ensaf Haidar on täällä paikalla ja hänestäkin on tullut aktivisti, vapauden puolustaja ja hänen miehensä oikeuksien puolustaja. Tuskinpa kukaan täällä paikalla oleva pystyy ymmärtämään, kuinka hirveästi Ensaf Haidar kärsii. Hän on joutunut lähtemään maastaan yhdessä pienten lastensa kanssa, ovat 11, 10 ja 8-vuotiaita. Ja hän on joutunut siirtymään Kanadaan, joka on hänelle tuntematon maa. Se on kuitenkin ottanut hänet avosylin vastaan. Emme voi edes kuvitella, miten Ensaf on joutunut taistelemaan, miten hän yhä vielä joutuu taistelemaan. Tiedän, että hän luottaa Raifin antaman lupauksen, sillä hän lupasi, että hän tulisi takaisin ja varmasti Ensa usko, että näin on ja mekin uskomme, että näin tulee käymään. Niin olemme täällä varisnassa, että tämä todella toteutuu. Toivottavasti tämä parlamentti ja koko Euroopan unioni ja Euroopan unionin maiden hallitukset voivat auttaa, jotta Ensa voisi taas tavata Raifiin. Rohkeat eivät ole niitä, jotka eivät pelkää, vaan jotka pelosta huolimatta taistelevat ajatustensa puolesta tai taistelevat niiden ihmisten puolesta, jotka taistelevat ajatustensa puolesta. Me annamme Saharov-palkinnon rohkealle henkilölle ja sen ottaa vastaan toinen rohkea henkilö, joka on täällä paikalla. Ja nyt haluan osoittaa kunnianosoitukseni Ensa Haidarille. thank you, Elena. Kiitos Elena ja kiitos Elmar näistä alkupuheenvuoroista ja Joranta. Sarvas Niinis, Lavrons Niinis, Euroopan unionin ihmisoikeusedustaja, on myöskin paikalla, mikä on miellyttävää. Rova Haidan on ilo ja kunnia saada tavata teidät täällä tänään. Tehän olette itse ihmisoikeuksien puolesta taisteleva henkilö, joka joutui pakenemaan kotimaastaan pakolaiseksi ulkomaille. Olemme pahoillamme aviomiehen kohtalosta ja, ja pahoillamme siitä, ettei hän päässyt tänne paikalle juhlistamaan palkinnon vastaanottamista ja myöntämistä. Toivottavasti sekin päivä vielä koittaa, että hän pääsee vapaaksi. Te edustatte molemmat sitä sarkaa, josta teidät on palkittu. Täällä on kaksi Euroopan parlamentin valiokuntaa, ulkoasianvaliokunta, ihmisoikeuksien alevaliokunta, oikeusasioiden valiokunta, kehitysvaliokunta. Toivottavasti tunnette olevamme, olevanne ystävien parissa ja sellaisten ihmisten parissa, jotka jakavat teidän ponnistelunne vapauden, sananvapauden ihmisoikeuksien puolesta. Kiitos, olkaa hyvä. Aivan ensiksi haluaisin kiittää, todellakin kiittää tänään. Minä toivoin, tai sain lisää toivoa kuukausi sitten, kun sain kuulla, että mieheni valittiin Saharov-palkinto saajen joukkoon ehdokkaaksi. Minä ajattelin, että tämä on ensimmäinen ovi, joka Raikille avautui. Minä haluaisin kiittää tästä palkinnosta. Se on hyvin tunnettu ja Raifin valinta antaa minulle lisää toivoa. Uskon, että tämä on ensimmäinen askel hänen vapauttamisensa suuntaan. Haluaisin kiittää teitä. Minä todella kiitän teitä koko sydämestäni. Olen todella tyytyväinen, mutta samalla olen todella surullinen, koska olisi ollut todella hienoa, että Raif olisi ollut täällä keskuudessamme tänään. Olisin halunnut nähdä hänet ja olisin halunnut nähdä, että hän olisi itse ottanut vastaan palkintonsa ja minä olisin ollut hänen vierellä, mutta valitettavasti hän ei täällä ole. Mutta teidän sananne ovat kuitenkin antaneet minulle toivoa, koska tunnen, että on yhä enemmän toivoa saada Raif vapautettua. Tämä toivo ei koskaan hälvene. Kiitos rohkeudestani ja kiitos siitä, että palkitsitte Raifin tällä palkinnolla. Tämä palkinto symbolisoi sitä, että ollaan menossa Raifin vapauttamisen suuntaan. Minä en ole valmistellut virallista puheenvuoroa tälle päivälle, eli haluaisin vain kiittää tästä hyvin tärkeästä palkinnosta. Nyt äh, haluaisin antaa Stavros Lambrinidikselle puheenvuoron. Thank you very much. Äh, Kiitoksia Kiitoksia kovasti, herra puheenjohtaja. Öö, hyvä Ensa, hyvä Raif, jos sinulle Ensa soittaa ja kertoo tästä tapa, ta, tapaamisesta ja näistä seremonioista, niin, niin kuulet, että sahara palkinto on yksi Euroopan unionin ja koko maailman arvo, arvostetuimmista ihmisoikeuspalkinnoista sen ähm, saajan valitsee Euroopan parlamentti, 28 jäsenmaan edustajat sen valitsevat. Se on äh, signaali sekä Euroopan rajojen sisällä että sen ulkopuolella joka vuosi siitä, että Eurooppa on sitoutunut äh, jatkuvasti ylläpitämään ilmaisun, uskonnon ja mielipiteen ilmaisun vapausta, vapautta, kirjutuksesta ja kuolemanrangaistuksesta ja kaikenlaisesta väärinkäytöksestä. Kokoontumisvapaus on enemmän kuin mitään, mikään muu symboli siitä, että kaikki me Euroopassa olemme sitoutuneet niihin niiden ihmisoikeuksien puolustajien, aktivistien toimintaan riippumatta siitä, missä päin maailmaa he asuvat vaikka Saharov-palkinto eh, nyt eh, tänä päivänä myönnettiin Euroopan eh, kiinnostus Raifin tapauksessa, tapaukseen ei ole mikään uutta. 9. päivä, 9. päivä tammikuuta Federica Mogherini, Euroopan ulkopolitiikasta vastaava korkea edustaja, antoi äh, julkilausuman, jossa hän äh, edellytti äh, poistamaan kuolemantapaukset ja kuolemanrangaistukset kaikissa tapauksissa, erityisesti Raifin kaltaisissa niin sanotuissa rikoksissa Saudi-Arabian korkein oikeus kesäkuussa, kun hyväksyi tämän rangaistuksen tai ylläpiti sen. Mekin reagoimme uudestaan ja korostimme, miten tärkeää mielipiteen ja ilmaisun vapaus on ö, ihmiselle myöskin siinä tapauksessa, että hänet, hänet on eristetty ulkomaailmasta. Julkinen, julkinen, ö, nämä julkinen, julkiset raipaniskut, jotka mieheni sai tuta tammikuussa, aiheutti valtavan vastalauseiden vyöryn maailmalla. Ja, ö, ja siis siinä, silloin vaadittiin, ettei, ettei näitä, näitä ruoskimisia enää sitten toistettaisi, kuten onneksi on toistaiseksi tapahtunutkin terveydestä syistä. Voimme, voimme toivia, ensa, että, että tämän rangaistusmuodon jatkaminen peruutetaan. Euroopan unionin jatkuvasti vetoaa Saudi-Arabiaan niin, että herra Baravin rangaistus kokonaan kumotaan ja hänelle annetaan armahdus. Saudi-Arabia on Euroopan unionille äh, tärkeä äh, kumppani taloudellisesti, poliittisesti, e, taloudellisesti ja kulttuurisesti tärkeä toimija myöskin lähi islamisessa, maailmassa. Olemme äh, tarkoin, tarkoin seuranneet maassa erilaisia yksittäisiä tapauksia, erilaisten ihmisten kohtaloita ja tilanteita, joissa, jo, jo, tapauksia, joissa esimerkiksi alaikäiset, niin kuin herra Sorfajas ja Ali Mohamed Al-Nim, ovat saaneet rangaistuksen nuorena henkilönä tehdyistä rikoksista kuolemanrangaistuksen uhalla. Kaikki nämä kytkeytyvät mielipiteen mielipiteenvapaukseen ja yksilövapauteen. Samoin naisten asema jatkuvasti nousee otsikoihin eh, Saudi-Arabiassa. Se on meitä eh, kiinnostanut ja siitä olemme pyrkineet pitämään ääntä. Me olemme eh, erityisesti halunneet kiinnittää huomiota ilmaisuvapauteen, mielipiteenvapauteen, uskonnonvapauteen ja kokoontumisvapauteen ja samoin sitten alentavan ja rangaistusmuotojen, ruumiillisten kirjoituskuritusmuotojen kumamiseksi. Tämä parlamentti on useaan otteeseen aiemminkin, aiemminkin vuosina korostanut sitä, että vuoropuhelua tarvitaan enemmän, ei vähemmän. Se tavoite on edelleen voimassa. Toivottavasti Saudi-Arabia alkaa todella toteuttaa muutoksia, uudistuksia, uudistuksia myöskin ihmisoikeuksien saralla, joka on tärkeä sektori. Äh, noterasimme kyllä, että naiset saivat äh, kunnallisvaaleissa ensimmäisen kerran äänestää nyt tänä kesänä. Äh, mutta yksi nainenpa ei päässyt äänestämään, koska hän oli joutunut hakeutumaan maanpakolaisuuteen Kanadaan kolmen lapsensa kanssa, koska hän oli saanut murhaukkauksia siitä yksinkertaisesta syystä, että hänen miehensä oli ilmaissut ajatuksiaan vapaasti tai rajoituksetta. Ja hänen miehensäkään ei päässyt tietenkään äänestämään, koska hän istuu vankilassa näistä rikkomuksista. Toivottavasti perhe saadaan eh, pian yhdistetyksi eh, heidän, heidän lastensa ja ihmisarvon nimissä. Toivomme tätä todella. Ensaf, eh, mekin toivomme, toivomme että Raipo olisi päässyt paikalle, mutta sinä sentään olet häntä eh, edustamassa. Sinä et eh, tavoitellut urhollisuutta, et, etkä halunnut suinkaan sitä, että monet viime vuotesi ovat eh, kuluneet siihen, että olet maailmalle kertonut miehesi kohtaloista. Olet kuitenkin jaksanut, viitsinyt olla sinnikäs ja omana itsenäsi esiintyä ja puolustaa miestäsi. Olemme ylpeitä siitä, että saamme, äh, saimme sinut seuraamme tänne tänä iltana. Toivomme voimaa auttaa niin paljon kuin mahdollista ja toivomme myöskin, että Saharovin palkinto, Saharov palkinto edesauttaa sitä, että, että perheellinen vielä koittavat onnen hetket. Kiitoksia siitä, että olet paikalla. Kiitos. Thank you very much for um, those words. And I now pass... Kiitoksia näistä sanoista. Nyt luotan tuonne Persianlahden alueen suhteesta vastaavan delegaation valtuuskunnan puheenjohtajalla. Ole hyvä. Kiitos. Kiitos siitä, että sain puheenvuoron. Nyt haluan toivottaa tervetulleeksi parlamenttiin kunniavieraamme. Meille on aina tärkeää saada paikan päälle naisia näistä Persianlahden maista ja Saudi-Arabiasta, naisia, jotka kertovat ajatuksensa ja samalla he kertovat siitä, minkälaista elämä heidän maissaan on. On tärkeää, kuten äsken sanottiin, käydä todellista vuoropuhelua, sillä vuoropuhelun avulla asiat saadaan etenemään. Meillä on suhteita, paljon taloudellisia suhteita ja on havaittavissa, että usein ei kuitenkaan tunneta todellisuutta toisen vastapuolen kulttuuria ja vuoropuhelun avulla voidaan saada lisää tuntemusta ja näin voidaan päästä myös eteenpäin. Tämä on tärkeää tässä yhteydessä ja on myös tärkeää, että Eurooppa selkeästi ilmaisee omat arvonsa. Tämä on tänään tärkeää näin symbolisella eleellä. Toivotan teidät tervetulleeksi ja henkilökohtaisesti haluaisin eh, toivoa, että nämä vaikeudet jotka olette joutuneet kokemaan ja myös teidän lapsenne lopputulos niistä olisi kuitenkin onnellinen. Kiitos siitä, mitä teette, siitä, että olette niin antamuksellinen ja haluaisin, että myös ilmaisitte Euroopan onnittelut eteenpäin. Kiitos. Thank you. Thank you very much. Well... Kiitoksia mm, kovasti tästä. Sitten poliisti, poliittisten ryhmien edustajat aina puhuja kerrallaan, sitten aina uudestaan alusta alkaen EPPstä herra Preda ensin ja sen jälkeen panseeri sosiaalidemokraateista. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Minä haluaisin ensinnäkin EPPn nimissä kiittää Rovain Haidaria siitä, että hän on tullut tänne tällä viikolla puhumaan Raif Badawin tapauksesta jotta ottamaan vastaan Saharov-palkinnon hänen miehensä sijaan, koska hän ei pääse paikalle. Ja herra Lambrinidis tässä myös puhui siitä, kuinka tärkeää on kertoa Raif Badavista parlamentti päätti antaa herran Baroille palkinnon tänä vuonna kahdesta pääsyystä. Ensinnäkin siksi, että ilmaisun vapaus on perusoikeus, josta ei saa tinkiä parlamentissa me puolumista kaikin mahdollisin keinoin. Ja toinen syy on se, että ketään ei saa laittaa vankilaan eikä fyysisesti kurittaa siksi, että hän on ilmaissut vapaasti ajatuksiaan. Saharovin palkinto osoittaa näiden oikeuksien ajajien rohkeutta ympäri maailman ja me haluaisimme, että tämä palkinto vaikuttaisi konkreettisesti ja tämä olisi ensimmäinen etappi Badavin vapauttamisen suuntaan. Tätä Marfen Weber, meidän Potsan ryhmämme puheenjohtaja, jo toivoi 26. toukokuuta, kun hän tapasi äh, Rova Haidaren. Ja voin täysin yhtyä siihen, mitä kollega mari sanoi, eli että tarvitaan vuoropuhelua ihmisoikeusasioista Saudi-Arabian ja Euroopan unionin välillä. Tähän on viitattu, kun äskettäin tapasimme Saudi-Arabian edustajia ulkoisen valikunnassa Toivottavasti mahdollisimman nopeasti Raif Badavi vapautetaan. Kiitos. Thank you, Mr. Grazie, Kiitoksia puheenjohtaja. 19 artikla ihmisoikeuksien yleismaailmasta julkistuksesta sanoo, että jokaisella on eh, mielipiteen eh, ja ilmaisun vapaus ja että saa välittää eh, mielipiteetään kaikin keinoin ilman rajoituksia. Haluaisin muistuttaa tästä artiklasta, koska se on äm, ehm, äm, ehm, ikään kuin meidän majakkamme, jota meidän täytyy seurata mm. Ja tämän takia myös meidän ryhmämme oli, päätti antaa Saharoin palkinnon Raif Badawille ja olemme iloisia siitä, että se myönnetään vaimo, hänen vaimolleen juhlaistunnossa. Raif Badawi pidätettiin vain, koska hän rauhanomaisesti harjoitti äh, ilmaisun vapauttaan ja siksi hänet on vapautettava. Ja äh, 12. helmikuuta Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslauselman nimenomaan Badawin tapauksesta mm. ja siinä vedotaan voimakkaasti Saudi-Arabian viranomaisien, jotta eh, vapauttaisivat Badawin. Meidän täytyy todellakin eh, painottaa tätä. On totta, että Saudi-Arabia antoi naisille äänestysoikeuden viime eh, paikallisvaaleissa. Tämä on ensimmäinen askel, mutta me olemme vielä kaukana ähm, eh, tavoitteesta ja siksi meidän täytyy muistaa, että kun keskustelemme Riadin kanssa, eh, ihmisoikeudet nostetaan esiin. Saharovin palkinto liittyy tähän. Se on meille palkinto myös, jotta saisimme vapautettua Raif Badawin toisaalta, toisaalta myös, jotta saisimme edistettyä ihmisoikeuksia Saudi-Arabiassa. Thank, thank you very much. Kiitoksia tästä. Sitten Charles Tanak esr ryhmästä Kiitos puheenjohtaja Roven Safaira lämmästi tervetuloa tänne ryhmämme ECRn puolesta, joka yhtenä puolueryhmistä ehdotti palkinnon myöntämistä teidän puolisollenne varaville maan rangaistustoimenpiteet ovat barbaarisia ja kohtaan kohtuuttomia ja vetoamankin, miehen nopeaan pikaiseen vapauttamiseen. Saudi-Arabian kuningas on jatkuva haaste eurooppalaisille ja läntisille arvoille meidän maamme pitää häntä läheisenä liittolaisena, mutta kuitenkin hän tätä sarjalakia noudattaa kirja, kirjaimellisesti jossa sitten voidaan vaikka kuolemanrangaistus alaikäisellekin äh, langettaa, kuten Ashraf Hayadin ja Ali Mohammed Alen Nimrin ähm, äh, tapauksessa, vain nyt lähinnä siitä, että kuulot vähemmistö shioihin siellä. Äh, Saudi-Arabiassahan ei voida yhtäkään kristillistä kirkkoa avata. Muutenkin siellä uskonto on suuri ongelma, eh, koska sunnimuslimien eh, noudattama politiikka koettelee jo islaminkin rajoja. Eh, olen sitä mieltä, että, että, että teidän aviomiehen tapaus on varoittavana esimerkkinä Persianlahden muiden maiden vastaavien, vastaavien tapausten pelotteena. Ja tietenkin siitä voidaan nostaa hattua, että naiset lopulta saivat oikeuden äänestää kunnallisvaalissa. Ja samoin sitten tietysti auton ajo lupa olisi hyvä jatkoaskel, sitä on tässä lupailtu monen vuoden ajan. Saudi-Arabiahan on äh, pomminnattanut äh, sattumanvaraisesti Jemenissä suu, äh, siviiliväestöä siinä on myöskin sitten parlamentin päätöslauselmassa puututtu, jossa sitten nimenomaan jossahan verotaan, että nämä pommitukset Jemenissä loppuisivat. Toivottavasti sitten tämä saharo palkinnon myöntäminen Baraville avaa sitten silmiä Euroopassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Ranskassa vallankin, joilla on erittäin suuret ja lämpimät kauppasuhteet Saudi-Arabian kuningaskuntaan kanssa me emme voi hyväksyä tämän maan jatkotoimia, ellei se sitten ala perusihmisoikeuksia lopultakin kunnioittaa. Thank you, Madam Sharkov. Kiitoksia sitten edustaja Sharkov. Um, dear Ms. Heider. Kiitos oikein paljon Hyvä Rova Haidar, on hienoa nähdä teidät taas ja voin olla täysin samaa mieltä Sauros Lambrinksen kanssa, kun sanoit, että te olette innostava, te olette esimerkki siitä, että naisilla voi olla valtaa Saudi-Arabiassa, te olette tehneet valtavasti töitä korostakseni miehenne Raif Badavin vaikea tilanne, että me todella toivomme, että te ja lapsenne pääsitte nopeasti olemaan samassa paikassa hänen kanssaan, että hän voi saada tämän palkinnon henkilökohtaisesti suoraan. Me kunnioitamme kovasti hänen työtään ja usein ollaan huolestuneita Saudi-Arabian ihmisoikeuksista, mutta siitä huolimatta eh, on nyt, tai on nyt niin, että Saharov-palkinto, joka meidän suurin palkintomme on Raif Varaville myönnetty, hänen rohkeutensa osoittaa, että kaikki kaipaavat vapautta. Kaikki ihmiset, miehet ja naiset Saudi-Arabiassa tai Iranissa, Tunisiassa, Venezuelassa, missä tahansa, kaikkialla ihmiset haluavat vapautta, vaikka he eivät olisi sitä koskaan kokeneet. Mielessään he kuitenkin voivat olla vapaita. Ei voi olla niin, että kulttuurirelativismi johtaa siihen, että sanotaan, että ihmisoikeudet eivät ole universaaleja, sillä on selvää, että jopa kaikista hirvein syrjintä ja kauheimmat, barbaarisimmat rangaistukset eivät pysäyttäneet eh, teidän miestänne ja hän perusti bloginsa Vapainen Saudien verkoston. Se, että itse tuomioistuin ajatteli, että 50 raippaiskon jälkeen ei miehellenne voida antaa enempää, tämä osoittaa että 1600 raippa iskun antaminen olisi todellakin ollut kolman tuomio. Ja hänen omilla sanoillaan, minä nyt luen hänen kirjoittamansa, näin hän sanoi kirjassaan. Minun mielestäni liberalismi tarkoittaa sitä, että pitää elää ja antaa toisten elää. Tämä on todella hyvä iskulause. Kuitenkin liberalismin luonnetta, erityisesti Saudi-Arabiasta luonnetta, pitää selkeyttää. On mietittävä, minkälaisia parametreja liberalismiin liittyy, koska on olemassa toinen osapuoli, joka sanoo olevansa aina oikeassa ja aina e, tätä liberalismia inhotaan ilman, että täysin ymmärretään, mitä liberalismi tarkoittaa. He ovat onnistuneet saamaan ihmiset olemaan liberaalia ajatuksia vastaan ja he pelkäävät sitä, että heiltä menee matto jalkojen alta, mutta heidän vaikutusvaltansa ihmisten mieliin kuitenkin lähtee lopulta tuulen, kuten tuuli vie hiekamurot mennessään. Saudi-Arabia tutkitaan nyt yhä tarkemmin ja täm, nyt oli korkea aika tehdä näin. Siellä rahoitetaan jihadisteja ja tuodaan epävakautta naapurimaihin. Näitä syitä on siis monia, mutta meidän mielestämme Saudien ihmisoikeudet sekä runoilijoiden, ateisten, bloggaajien ja erityisesti kaikkien sadarvisten naisten oikeudet ovat tarpeeksi hyvä syy vaatia tärkeitä uudistuksia ja pitää lopettaa tällaiset rangaistukset, joita Euroopan kansalaiset eivät osaa erottaa ISISin tapaisten eh, terroristiryhmien käyttämistä rangaistuksista. Nyt on aika antaa kuninkaallinen armahdus. Kiitos. Vergier, Vergia for the e. Sitten GUE-ryhmästä edustaja Vergia. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Rova Haidar, meillä on suuri kunnia, että tulitte tänne paikalle. Olisi tietysti ollut parempi, että miehenne olisi voitu ottaa tänne vastaan. Hänet tuomittiin siksi, että hän syyllistyi ajatustensa ilmaisemiseen hänet tuomittiin tuhannen raipan iskun rangaistukseen. Hän on vankilassa ja hän on nyt aloittanut nälkälakon. Te olette hänen rinnallaan, te olette yhtä rohkea kuin hän, voisin sanoa. Meidän on nyt tämän ja teidän kauttanne tervehdittävä kaikkia muitakin, jotka kärsivät Ashraf Hayat, tuomittiin 19. marraskuuta kuoleman tuomioon e, siksi, että hän esitti Jumalan pilkkaa. Herra Fayad on palestinalainen runoilija, joka asuu Saudi-Arabiassa. Kaksi vuotta sitten hän oli Venetsian biennaalissa. Ja Ali Mohamed Hamnir, nuori shia, joka tuomittiin kuolemaan. Hänet on hän on tuomittu mestattavaksi ja ristiin naulittavaksi siksi, että hän on eh, setänsä mm, sukulainen. Ja nämä maat ovat sellaisia, joiden kanssa käydään kauppaa. Yli 150 ihmistä on teloitettu tänä vuonna. Tämä on pahin vuosi kymmenen vuoteen. Tämä on yksi kaikkein pahimpia maita tässä mielessä. Muut ovat puhuneet Jemenin kansan pommittamisesta tai terrorismin rahoittamista, mutta herra Lamringsin tavoin minä haluaisin tervehtiä niitä naisia, jotka lauantaina uskalsivat asettua ehdokkaiksi eh, kunnaisvaaleissa. Kyseessä oli 900 feministiä, jotka uskalsivat olla ehdokkaita, ainoastaan 17, 17 valittiin, mutta meidän on tervetyttävä myös heitä tässä yhteydessä. Hyvä rouva, teidän miehenne on symboli, hän symbolisoi kaikkia niitä, joita eh, solataan sen takia, että he ilmaisivat ajatuksiaan Saudi-Arabiassa, joka on kaikkein pahimpia maita maailmassa. Toivottavasti nämä maat, jotka käyttävät näitä arkkaisia, barbaarisia menetelmiä, eh, huomioivat se, mitä sanotaan, ja teidän miehenne nopeasti vapautetaan. Olen täysin samaa mieltä kerrankin herra Tännökin kanssa. Olen sitä mieltä, että taloussuhteet tämän tai näiden maiden kanssa, niitä ei pitäisi jatkaa. Minä sanon tämän ranskalaisen, mä haluan vielä sanoa, että olette todella rohkea ja meille on mahtavaa, että olette täällä paikalla. Toivottavasti te voitte tätä toivoa jatkossakin pitää yllä. Olemme teidän rinnallanne. Kiitoksia. Tästä sitten eh, edustaja Lohbiler eh, vihreistä. Ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Sydämelliset kiitokset teillekin, Rensa Fider, siitä, että olette tulleet tänne. Vihreän Ähm, ryhmän puolesta haluaisin me osoittaa arvostusta äh, teitä kohtaan ja teidän poliittista ne kohtaan vapauttaa ähm, miehenne Raif Badawi ja onnittelut myös äh, miehellenne. Äh, hän on arvokkaasti ja älykkäästi puolustanut uudistuksia ähm, Saudi-Arabiassa. Te ette sanoneet mitään siitä, miten miehenne voi, er-, hän on eristyksissä ja nälkälakossa. Toivottavasti tämä kansainvälinen huomio äh, auttaa siinä, että hänen tilanteensa äh, pysyy hyvänä, koska äh, Saudi-Arabioiden vankiloiden tila on kauhistuttava, ähm, kidutusta ja väkivaltaa on päivittäistä, vaikka kidutus onkin ähm, rikos Saudi-Arabian lain mukaan. Ja jokainen, joka kritisoi maan tilaa tai ilmaisee eriävän poliittisen mielipiteen, joutuu vaaraan saada hyvin vakava tuomio, kuten myöskin teidän isä, miehenne asianajaja Valit Abu al-Kair joka on myös ihmisoikeusaktivista, joka 2014 pidätettiin ja tämän vuoden heinäkuussa tuomittiin 15 vuodeksi vankilaan sillä perusteella, että hän ei kunnioita auktoriteetteja. Nämä ovat vain joitakin esimerkkejä Saudi-Arabian ihmisoikeustilanteesta. Ja lopuksi haluaisin vedota Saudi-Arabian hallitukseen vapauttakaa saman tien ja ehdoitta Raif Badawi ja samoin muut ihmisoikeusaktivistit ja poliittiset väkivallattomat vangit. Kiitoksia. Thank you. Kiitos. Seuraavaksi ääneen Ignacio Grau. Kiitoksia puheenjohtaja. Toivotan minäkin tervetulleeksi eh, vieraamme ja eh, kiitän siitä taistelusta, jota hän vie eteenpäin eh, oikeuksien puolesta Saudi-Arabiassa. Toivon, että tämän palkinnon, tämän tunnustuksen kautta teidän perheenne tulevaisuus muuttuu ja että teidän miehenne voidaan vapauttaa. Minä toivon sitä, tiedän, että se on vaikeaa, mutta toivon sitä Saudi-Arabia ihmisoikeudet. Puhumme jälleen tästä aiheesta, josta nousee esiin kaikki se epäjohdonmukaisuus, joka meillä on Euroopan unionissa. Me pidämme Saudi-Arabiassa kumppanina, jonka kanssa meillä on hyvät suhteet, jota me halua tuomita, mutta siellä tehdään yksi maailman pahimmista ihmisoikeusrikkomuksista. Meillä pitäisi olla paljon tiukempi kanta Saudi-Arabian suhteen. EUn suhteet kumppanimaihin mm, niissä vaaditaan myös ihmisoikeuksien kunnioittamista, mutta valitettavasti tämä on usein vain san, sanoja paperilla. Me olemme olleet hiljaa Euroopan unionissa liittyen ihmisoikeusrikkomuksiin, naisten oikeuksien rikkomuksiin ja mm, demokratian puutteeseen vaaleissa. Saudi-Arabia on ikään kuin koskematon, se on, äm, ostavat öljydollareiden äh, avulla yhdysvaltalaisia aseita kymmenillä tuo, miljoonilla dollareilla. Me emme voi hyväksyä sitä, että Italiasta mm, on tänä päivänä viety pommeja Saudi-Arabiaan No, samana päivänä, kun tämä Sakharovin palkinto annetaan. Ja seitsemän kuukauden ajan he ovat pommittaneet, ähm, pommittaneet Jemeniä ja siellä on äh, tuhansia sivilejä kuollut. Ja haluaisin kysyä, herra panserilta että eikö täällä san- salissa sanota yksiä sanoja, mutta sitten teidän puolueenne äm, sihteeri ottaa hienoja omakuvia, selfikuvia Saudi-Arabian kuningashuoneen jäsenten kanssa. Tästäkin pitää puhua täällä salissa. Raip Badawi vaarana on, että en joutuu uudelleen niiden tuhansien ihmisten eteen, jotka tammikuussa näkivät hänen raipan iskuunsa. Toivoisin, että me oppisimme myös ottamaan tiukkoja kanteja liittyen niihin maihin, jotka jatkuvasti ja järjestelmästi rikkovat ihmisoikeuksia. Kiitoksia. Thank you, Mr. Tokes From... Kiitoksia, herra Tokes EPP-ryhmästä. Dear chairman, chairwoman, dear... Hyvä puheenjohtaja, äh, hyvät kollegat, arvoisa rouva Haidar. Aivan aluksi haluaisin äh, ilmaista äh, myötätuntoni rouva Ensatille ja solidaarisuuteni Äh, koko, koko Rait Baravin perheelle äh, vuodesta 1988 Euroopan parlamentti on myöntänyt Saharov-palkinnon sellaisille ihmisille, jotka ovat kantaneet kortensa ihmisoikeuksien parantamisen kekoon. Raif Baravi vanhoisessa Saudi-Arabiassa pyrki tuomaan vapauden tuulia ja kannustamaan kanssa ihmisiään ajattelemaan vapaammin ja, ja uudella tavalla hänestä tuli ihmisoikeustaistelija, joka puolusti, puolusti vähemmistöjen e, e, kanssaihmisten ja e, naisten oikeuksia. Tästä kaikesta johtuen hän on meidän Saharov-palkintomme tämä vuotinen voittajamme, voittaja. Me vetoammekin Saudi-johtajiin välittömästi hänen välittämäksi vapauttamisekseen ja lisää raipaniskujen estämisen ja lopettamisen. Ja tietysti kannustamme myös niitä, jotka pyrkivät, kannustamme niitä, jotka pyrkivät edistämään mielipiteen vapautta ja ihmisoikeuksien toteuttamista tässä maassa että viime viikolla olemme todistamassa historiallista tapahtumaa Saudi-Arabiassa, koska rajoitetulla tavalla naiset sai, saivat ensimmäistä kertaa historiassa äänestää ja osallistua kansallis- kunnallisvaaleihin. Naisilta uupuu vielä valtavasti oikeuksia, mutta tämä lienee toivon mukaan ensiaskel todellisten uudistusten toteuttamisen tiellä, eikä vain tällaista mitään tilapäistä, ää, tilapäistä koristelua, niin että tämä, et, ettei sitten ää, kuitenkaan ajauta sitten tähän illuusiovaltaan ja sitten nähdä kaikkien toiveiden haittuvan Äh, äh, haluamme, että, että Saudi-Arabiassa todellakin yhteiskunta uudistuu äh, todellisella läpi kotaisella tavalla ja Baravin vapauttaminen olisi tämän prosessin yksi kulmakivistä. Ja me vaadimme, että hänen, hän ja hänen ajatuksensa vapautetaan. Kiitos tästä. Sitten Richard Howard sosiaalidemokraatit. Thank you very much. Welcome. Kiitoksia oikein paljon. Tervetuloa takaisin Euroopan parlamenttiin. Ensaf, me äh, äh, tapasimme teidät Kanadassa ja sitten isännöimme teitä äh, Brysselissä. Ja joka kerralla me lupasimme teille, että kampanjoimisemme kanssanne Raifin vapauden puolesta vapautta hänelle ja myöskin sananvapautta maallenne. Ja Saharin palkinnon myöntäminen tällä viikolla osoittaa, että me teemme näin ja tulemme niin tekemään, kunnes Raif vapautetaan. Häntä syytettiin islamin häpäisemisestä. Me äh, arvostamme islamia ja kaikki äh, uskon uskontoa ja uskonnon vapautta, mutta me kyllä solvaamme niitä, jotka äh, rikkovat ihmisoikeuksia ja haluaisimme vedota mm, hänen majesteettiinsa kuningas Salmanin, äh, jotta hän antaisi armahduksen miehelleen. Äh, Ensaf, te olette saaneet Sveitsin vapaa-ajattelijapalkinnon. Tänään olette täällä saamassa Saarovin palkinnon, mutta se palkinto, jonka te haluatte, on vapautta miehellenne. Se kipu, jota haluatte helpottaa, on liittyy siihen barbaariseen tuomioon, joka hänelle on annettu. Ja olemme iloisia siitä, että hän on saanut teille olevansa iloinen saaneensa tämän palkinnon kipu, jota tämä palkinto ehkä lievittää, on myöskin se kipu, jota te ja teidän lapsenne ovat kokeneet siitä, että olette olleet erossa miehestänne ja isä, he isä, lapset isästään. Te kirjoititte kirjan Vapautta Raif Badaville, Elämäni rakkaudelle. Tällä viikolla me kunnioitamme teidän rakkauttanne, me kunnioitamme häntä ja tämän palkinnon kautta me kunnioitamme itse elämää. Thank you. Mr. Austrovicius. Kiitoksia. Sitten herra Austrovicius. Manchia. Hyvä puheenjohtaja. Hyvä rouva Ensav Haidar, herra Lambrinidis, hyvät naiset ja herrat. Tämä on todella symbolinen päivä, 14. joulukuuta 1989, tarkalleen 26 vuotta sitten, Andrei Saharov menehtyi. Vuosien arestin ja maanpan jälkeen hän kuoli kotonaan, kun hän pyrki valmistelemaan seuraavana päivänä pidettävää viimeistä puhettaan entisen Neuvostoliiton edustan huoneessa. Hyvät kollegat, kaikki nämä kolme palkintoehdokasta, jotka tänä vuonna valittiin, ovat antaneet selvän viestin, eli että vapauden ja ihmisoikeuksien puute on globaali puute. Jopa Euroopan manner on tällä listalla. Vuonna 2015 on ollut suuria vaikeuksia eri puolilla Itä-Ukrainassa. Oli verilöylyjä ja Boris Nemtsov pyrki pysäyttämään Kremlinin aggression ja hän näin menetti henkensä. Ja Syyriassa, Irakissa ja muissa arabimaissa on menetetty valtavasti ihmishenkiä. Tietysti jotkut tapettiin hullujen diktaattoreiden tai jihadistien toimesta toiset taas hukkuivat välimereen, kun he pyrkivät pakenemaan traagista kohtaloaan. Toisaalta 2015 loppuu nyt siihen, että Venezuelan yhdistynyt oppositio voitti vaalit ja myös Saudi-Arabiassa on historialliset vaalit, eli Venezuelassa palataan normaalitilaan ja lopulta päästään normaalitilaan Saudi-Arabiassa. Tämä ei ole kovinkaan suuri saavutus ehkä, mutta näinä vaikeina aikoina tämä on mainitsemisen arvoista ja jopa juhlitsemisen arvoista. Minusta nämä hyvät uutiset osoittavat, että meidän ponnistuksemme täällä Euroopan parlamentissa ovat mielekkäitä sanotaan, että ainoastaan ne ansaitsevat vapauden, jotka jatkuvasti päivittäin taistelevat vapauden puolesta. ALDE-ryhmän nimissä haluaisin tervehtiä Rai Vadawia ja kaikkea sitä, mitä hän on tehnyt. Ne symbolisoivat tätä taistoa. Kiitos. Um, next with Ulrike Runacek sitten seuraavaksi joka Euroopan parlamentin yksi varapuhemiehistä, myöskin Saharo-verkoston perustajia, jäseniä. Kiitos puheenjohtaja. Minä, kuten muutkin, haluan toivottaa teidät Ensat Sairaat tänne tervetulleeksi. Tapasimme muutama kuuka, kuuka, kuukausi sitten täällä juuri Strasbourgissa erään toisen, erään toisen tapahtuman tiimoilta. Tuolloin ei vielä tiedetty, että saisiko Raid Badavi tämän 2015 Saharov-palkinnon vai ei. Päätös tästä tehtiin myöhemmin, vasta myöhemmin. Hyvä, että, että todella pääsit tänne nyt vielä uudestaan näinkin lyhyen ajan puitteissa. Toivomme tietenkin loppuun asti, että Raif itse pääsisi vastaanottamaan palkintonsa. Valitettavasti näin ei kuitenkaan käynyt, mutta kuitenkin te, kun olette paikalla, ja kansainvälinen media todistaa tätä palkinnon myöntämistä, antaa lisäsysäyksen Saurihallitukselle hänen, hänen vapauttamisekseen, samoin hänen entisen asianajansa vapauttamiseksi ja muidenkin, jotka Saudi-Arabian vankiloissa viruvat vain siksi, kun arvasivat ja uskalsivat hiukan arvostella hallinto, hallitusta taikka osallistuvat Marsin, rauhanomaiseen Marsiin, kuten Ali Muhammad al Nimri ja muutamat muut, monet muut nuoret niin että, tai yrittivät tehdä jotain muuta, naiset yrittivät päästä matkalle ilman miehensä hyväksymistä ja näin poispäin ajatella, että äh, vielä 21. Äh, vuosisata on tällaista. Tämän, kaiken tällaisen pitäisi olla luonnollista ja luontevaa äh, toimintaa muuallakin, kaikkialla, Saudi-Arabia mukaan lukien. Olen vakuuttunut, kuten kolleganikin, että Saharov-palkinto Raiville on keskeisessä roolissa, mitä tulee mielipiteen vapauteen, jos emme ole vapaita ajattelemaan ensinnäkään, ensinnäkään ja sitten toisekseen ilmaisemaan näitä ajatuksiamme. Miten me ylipäätänsä voimme toimia yhteiskunnassa ja tehdä tästä yhteiskunnasta paremman, paremman paikan kaikille? Hyväksyä erilaisuudet, hyväksyä erilaiset mielipiteet omastani poikkeavat, jotka ovat arkipäivää kaikissa yhteiskunnissa miesit, teot, tekemiset, työt, toimet, ajatukset ovat demokratian ja vapauksien symboli. Siitä, merkki siitä, että uskaltaa avata suunsa, sin, tietäen, että ne valtaa pitävät pallankaan, eivät tule kuulemastaan pitämään. Ellei ole tällaisia rohkeita uskallikkoja kuin Raif Baravi, mikään ei koskaan muutu. Sinä kun olet jaksanut kantaa tätä taakkaa, uskaltauduit pakolaiseksi, maan pakolaiseksi lastesi ja oman henkesi säilyttämiseksi ja naisena aivan erityisesti olet uskaltanut olla osoittaa moista rohkeutta. Ja kuten sanottu, nyt viikonloppunahan, kuten kuulimme, Jotkut eh, naiset saivat osallistua kunnallisvaaleihin ja jotkut jopa valittiin kunnanvaltuustoihin. Eh, sitten, eh, miksi eivät naiset sitten saisi äänestää? Miksi eivät saisi matkustaa ilman jonkun miehensä tai jonkun muun miespuolisen perheisen lupaa? Mik, miksi sen nyt ei, ei, se luulisi olevan nyt ongelma missään maassa? Miksi sellaisen pitää sitten olla kiellettyä Saudi-Arabiassa? samaan aikaan kun nykyaika, nykyaika tulvii kaikkien saataville autot, matkapuhelimet, tietokoneet muun muassa. Olette puhuneet tästä nykyaikaistamisesta monella, monella eri tasolla, mutta tämä nykyaikaistaminen ei kuitenkaan ole ulottunut kaikille tasoille. Esimerkiksi Raif Badavin liberaalien ajatusten julkistamisen asteelle – tai että sen mahdollistamiseksi, että naiset voisivat, voisivat liikkua vapaasti. Me tarvitsemme rauhaa Saudi-Arabiaan, kuten monen muukin maahan, mutta me emme voi kuitenkaan vaieten seurata vierestä, kun Saudi-Arabia pommittaa siviiliasutuksia, ja että meillä on jäsenmaita, jotka toimittavat aseita tälle tälle valtiolle siitä riippumatta, että meillä on asevietikieltoja sotaa käyviin maihin. Kiitoksia vielä, vielä kerran siitä, että pääsit paikalle ja toivomme todella, että yhteiset vaatimuksemme Raif Badavin vapauttamiseksi tämä, että tämä ääni kantautuu Riadiin asti, että voimme sitten hänen vapauttamistaan jonain päivänä yhdessä juhlia. Kiitos. Thank you very much, Mr. Kiitoksia, herra Pablo Castaldo. Ole hyvä. Grazie. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ja äh, todella tervetuloa ja kiitoksia Ensa Faidarille siitä, että hän on täällä tänään. Meillä on kunnia, että olette täällä tänään. Me tiedämme erittäin hyvin, että Raif on eristyksissä ja että hän on aloittanut nälkälakon vuosien epäoikeudenmukaisen ähm, pidättämisen jälkeen epäoikeudenmukaisuuden, koska hänet on äh, vangittu vain siksi, että hän on kertonut, mitä ajattelee että hän on harjoittanut niin tärkeää oikeuttaan. Täällä se, sitä pidetään itsestään selvänä, että on unohdettu melkein sen arvo. Minä tunnen todella syvää katkeruutta, kun ajattelen, mitä Raif on kärsinyt. Sen sijaan, että hän on Riadissa vankilassa, hänen kuuluisi olla täällä kanssamme. Ja hän ei ole kokenut vain ruumiillista rangaistuksena, vaan tämä on itse asiassa kuolemaan tuomi, mm, tuomio, joka tapahtuu asteittain. Me tiedän, että mm, siellä on myös alaikäisiä, joita kidutetaan, vangitaan. He voisivat olla vapaita tänään, jos Euroopan unionin politiikka olisi todella johdonmukaista, jos todella puolustaisi niitä arvoja ja puolustamme Saharovin palkinnolla, mutta palkinto ei yksin riitä. Meillä on välineitä. Me olemme yli 500 äh, mm, miljoonan kuluttajan markkina. Meillä on tarve ostaa ja heillä on tarve myydä, mutta emme ole niin tiukkoja Saudi-Arabian suhteen kuin muiden valtioiden suhteen, koska meidän jäsenvaltioillemme prioriteetti on valtaisa asevienti. Saudi-Arabia on yksi suurimmista tuojista maailmassa sopimukset ylikansallisille yrityksille ovat tärkeitä, samoin pääsy öljylähteisiin ja sitten äh, meillä on tämä äh, Jemenin sota, joka on tuottanut tuhansia kuolleita, pakolaisia ja orpoja. Unohdetaan myös toisin ajattelen oikeudet, uskonnollisten vähemmistöjen ja naisten oikeudet, joita poljetaan jatkuvasti. Ei, Saharovin palkinto ei riitä. Emme voi puolustaa sanoin oikeuksia, jos sitten sopimuksilla me haluamme vain omaa etuamme. Minä en tule koskaan hyväksymään sopimuksia hinnalla millä hyvänsä. Ja jos hinta on meidän hili- vaikenemisemme siitä, mitä ei voida sietää, niin ei meidän tule sitä maksaa. Raif pitää vapauttaa, mutta ei vain hänet. Raifin pitää palata perheensä pariin. Ja tämän pitää tapahtua ei armahduksen kautta, vain sanan kautta, joka usein unohdetaan, nimittäin oikeus. Thank you. Davos EPP Group. EPPstä sitten äh, Veera edustaja. Kiitoksia äh, puheenjohtaja Rova Hairaan. Euroopan kansanpuolueen äh, kehitysvaliokunta valiokunnan edustajat katsovat, että eh, kestävää kehitystä ei ole mahdollista saavuttaa ilman ihmisoikeuden kunnioittamista, eh, ilman, ilman mielipiteen ilmaisuvapauden kunnioittamista. Eh, sen vuoksi me sitten ilmaisemme kunnioituksemme Kada Baraville hänen urhollisesta työstään näiden arvojen puolustamiseksi pahoittelemme sitä, että, että Raid Badawi ei itse pääse ottamaan vastaan hänelle myönnettyä Saharov-palkintoa. Jäämme kuitenkin toiveikkaana odottamaan sitä päivää, jolloin hänet vapautetaan ja että hän pääsee henkilökohtaisesti käymään, käymään täällä parlamentissa ottamaan tämän palkinnon vastaan hänen ponnisteluistaan vapauksien puolesta. Kiitoksia kovasti. Sitten sosiaalidemokraattisella herra Liit. Sehr geehrte Frau Haider. Arvoisa Rova Haider, hyvä äh, herra Miidis, sydämesti tervetuloa. Minä puhun sosialistien demokraattien puolesta. Sydämesti tervetuloa tänne luoksemme ja kiitos siitä, että pidätte yhteyttä meihin, että me yhdessä voimme äh, toimia, jotta miehenne vapautetaan vihdoinkin. Hänet on ähm, epäoikeudenmukaisesti vangittu ja puheenjohtaja sanoi, että jotkut meistä ovat sen kokeneet, toiset eivät. Minä ja itse kasvoin diktatuurissa, jossa perheemme ystäviä pidätettiin, koska he DDRssä ähm, sanoivat, että vapaus on toisin ajattelijoiden vapautta. Ja tämä on tilanne, johon miehenne joutui, ja te olette häntä puolustaneet ihmisoikeuksien äh, puolustamiseksi. Äh, tästä kiitän teitä ja tästä haluan teidän työstänne kiittää. On tärkeää, että osoitatte tätä rohkeutta. Te olette esimerkki miehille ja naisille maassanne ja myöskin muissa maissa, joissa tätä ihmisoikeutta niin rikotaan. Me olemme huolissamme miehistänne ja tuosta hirveästä rangaistuksesta, joka hänelle on annettu, joka nyt onneksi keskeytetty. Me olemme myös huolissamme eh, nälkälakon takia, jossa hän nyt on. Siksi haluaisin esittää teille kysymyksiä. Onko mahdollista, että voitte kertoa meille, mikä, miten hän voi tällä hetkellä? Voisimmeko me eh, kollegoina tukea teitä painostuksen lisäämiseksi ja olisiko olemassa joku blogi tai joku muu paikka, jossa voisimme lisätä tietoa miehenne tilanteesta, erityisesti nälkälakosta, koska se on rumillisesti hyvin rankkaa. Olisi hienoa, jos voisitte vastata tähän. Kiitämme teitä rohkeudestanne. Mm, toivotamme teille paljon voimia, paljon kestävyyttä teille ja teidän lapsille ja toivottavasti pian voimme toivottaa tervetulleeksi miehenne tänne koko perheenne. Sydämestä kiitokset. Um. Anna Gomez, exception, exceptionally Mr. Khan can take the floor. Eh, eh, Anna Gomez ja sitten vielä Khan lopuksi. Hienoa, että olette täällä paikalla. Ensaf. Tämän vuoden tammikuun jälkeen olemme nähneet teidät myös videokonferenssin kautta, kuten tässä sanottiin, ja ainoastaan neljä viisi kollega pääsi paikalle tuon videokonferenssiin kanssanne, mutta kuitenkin tämä sisukkuutenne, kun olette miestänne puolustaneet. Sen pohjalta on saatu aikaan se tuki, jonka pohjalta Saharov-palkinto oli aivan selvä asia. Minä haluaisin kunnioittaa teitä ja osoittaa kunnioitusta myös kaikille Saudi-Arabian naisille. Minä kävin maassa, kun kirjoitin Saudi-Arabia koskevan mietinnön, jonka parlamentti hyväksyi pari vuotta sitten. Näin siellä näitä naisia. 17 valittiin eilen ensimmäistä kertaa, mutta siellä maassa on keskiaikainen hallinto. Mies on aina naisen huoltaja, kuten te osoititte. Te olette todellinen huoltaja, te olette olleet miestänne eh, suojaamassa tältä barbaarihallinnolta. Ja tämä miehen huoltajuus todella vie naisten ihmisarvon. Ja meidän on myös sen puolesta ja tämän järjestelyn kumoiseksi taisteltava. Varmasti hän, kuten muutkin Saharomin palkinnon saajat, tulevat lopulta paikalle, sillä te jatkatte taistoa, me jatkamme taistoa. Olemme nähneet, että muutkin ihmiset, jotka ovat olleet vankilassa, ovat myöhemmin tulleet paikalle. Ja toivottavasti myös hänen asianajansa, herra Walid Abu al joka on vankilassa, pääsee paikalle häntä on kidutettu ja hänenkin asemansa on korostettava. Sitten on nämä nuoret miehet, kuten Al-Nimr, siksi että hän on Shia ja Shia Sheikin poika. Jotkut kertovat minulle, että nyt kun Saaren palkinto on annettu, niin Raif ehkä palautetaan, vapautetaan ja sen sijaan Al-Nimr teloitetaan. Toivottavasti näin ei käy. Näin ei saa käydä. Parlamentin on valvottava, että näin ei tapahdu. Ja varmistettu, että Asha Fayed, palestinalainen runoilija ja niin moni muu, jotka ovat vankilassa kidutettavina tai odottavat kuoleman tuomion täytetyn pannua kuten täällä jo sanottiin, 150 ihmistä on telotettu tänä vuonna. Eikä ainoastaan Saudi-Arabiassa, vaan myös Bahreissa, Jemenissä, jossa Saudi-Arabialla on paljon vaikutusvaltaa, moni ihminen on vankilassa. Minusta wahabi, salafisti, jihadismi on islamin solvaamista ja se tappaa sekä muslimimaailmassa että sen ulkopuolella. Siksi emme saa antaa hallitustemme ja ihmistemme jatkaa normaalin tapaan suhteita Sauri Arabian suuntaan niin kauan kuin tämä jatkuu. Kiitoksia. Sitten vielä Akselkan. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti vain muutama pääkohta. Aivan aluksi äh, äh, toivotan Nensat Haidarin tervetulleeksi tänne aiemmin tänä vuonna äh, Euroopan parlamentin päätöslauselmaa valmistessa osallistuin valtuuskunnan matkalle Saudi-Arabian. Otin sitten esimerkiksi Raid Paravin asian esille Saudi-Arabian johdon kanssa harmittelen ja pahoittelen sitä, että häntä vieläkään ole vapautettu. Muutaman, muutaman seikkaan eh, kiinnitin huomiota. Eh, tämä investointi koulutukseen, opetukseen luo toivoa paremmasta eh, tulevaisuudesta. Toiseksi tämä yhteistyön vähäisyys. Sitä me tarvitsemme lisää yhteistyötä, niin että pystymme yhdenmukaisesti esiintymään sitten myöskin ulospäin Saudi-Arabian suuntaan. Mm, siellä saadaan vapaasti mm, toimia ja touhuta ilman, mm, ilman meidän panostan. Sauriapää on tärkeä maa, on ollut eilen, on sitä tänään ja huomenna, eh, koska hän on, on asema, tärkeä asema muslimimaailmassa, lähes, joka on, edustaa lähes neljäsosaa maailman väestöstä Äh, vaalit olivat äh, kannustava ensiaskel. 17 naisedustajaa valittiin. Toivottavasti he pian pääsevät käymään täällä parlamentissa nimenomaan edesauttamaan tätä vuoropuhelua, jota äsken juuri painotin tämän paitsi historiallisesti ainutlaatuisesta ainutlaatuista, koska <clears throat> naisilla on aina ollut rooli politiikassa ja, ja julkisessa elämässä, muslimin maailmassa. Hyvä, että nyt lopulta sitten Saudi-Arabiassakin tämä materialisoituu lopuksi puheenjohtaja haluaisin vedota kuningas Sulemanin, että hän käyttäisi harkintavaltaansa ja vapauttaisi <clears throat> miehenne. Hänen pitäisi osoittaa <clears throat> myötätuntoa eh, eh, eh, vietämme nimittäin anteeksi annon kuukautta. Ja toivottavasti hän sitten tämän kuukauden tavoitteita noudattaa itse, että Raipanoi todella nopeasti ja pikaisesti vapautetaan. Kiitoksia. Um, thank you, Madam Haida. You've... Kiitoksia, Rova Haida. Nyt olette kuullut eh, kollegojen eh, eri poliittisista eh, leireistä, eri maista puhuneet. Mutta kuitenkin yksi meitä yhdistää ja se on usko ihmisoikeuksiin, perusihmisoikeuksiin. Ja pyrimme varmistamaan sen, että aviomiehenne vapautetaan mahdollisimman pian. Jos haluatte vielä jotain kommentoida, olkaa hyvä. Kiitän teitä taas kerran. Teidän sananne ovat antaneet minulle toivoa, todellakin. Tuhannet kiitokset. Minulla on kuitenkin pari kommenttia, jotka haluaisin esittää. Raif ei ole eristyssellissä hän on taas viime torstaina palannut vankilaan. Ja tämä tällaisen vankilan paluu antaa meille ajatuksen siitä, että hänen asiansa on pennettu hyllylle. Hän on nyt sellaisessa vankilassa Jeddan kaupungissa, joka ei sijaitse siis Riadissa. Nälkälakko alkoi tiistaina. Hän aloitti sen, jotta hänet palautettaisiin siihen vankilaan, missä hän oli aikaisemmin. Sahrovin palkinnon jälkeen minä sain lisää toivoa, että Raif vapautettaisiin ja sitten sain Sveitsin hallitukselta tietoa siitä, että painostettaisiin siihen, että Raifin asian taas paneuduttaisiin. Sitten sain kuulla, että Raif oli siirretty toiseen vankilaan. Minä haluan kiittää, että tämän palkinnon hänelle annoitte. Tämä on todella tärkeä palkinto ja se on todella tärkeä moraalisesti ja psykologisesti, toivottavasti myös käytännössä se vaikuttaa Raifin asian käsittelyyn. Ja näin voimme saada lisää toivoa, että tapaamme uudelleen. Toivottavasti muutaman päivän kuluttua Raif on kotona. Kiitos siitä, että kuuntelitte minua ja oikein hyvää iltaa kaikille. Elena, final words. Elena, loppukaneetit sinulle. Ei mitään. Kiitos kaikille siitä, että olette paikalle keskiviikkona. Jatkamme juhlatilaisuudella. Hyvä. Kiitoksia kollegat. Kiitoksia, että olette, tulitte paikalle koordinaattoreille ja puheenjohtajistolle. On tarjoilu. Kiitos vielä Ensat, että että, että tulit tänne paikalle. Olemme otettu jo siitä iloisia. Sinulla on pitkä työ tälle viikko edessä. Kiitokset kollegat, hyvää yötä. Kiitos myös tulkeille.